Okay, colleagues. No niin, kollegat, voimme palata seuraavaan tähän komitea, valiokunnan toiseen kokouspäivään. No, tulkit ovat olleet täällä jo yhdeksästä lähtien koordinaattorien kokouksessa. Nyt jatketaan eilisen päivän jälkeen. Me tänään aamulla me aloitamme kohdalla kymmenen, joka koskee kehitysrahoitusta. Tämä on äärimmäisen tärkeä asia. Äärimmäisen tärkeä asia, koska tänä vuonna, niin kuin tiedätte, pidetään Addis Abeban konferenssi heinäkuussa, jossa maailman yhteisö katsoo, millä tavalla kehitystä rahoitetaan seuraavan 15 vuoden aikana. 2015 jälkeen tämä istuu myös YK yleiskokoukseen syyskuussa. Meillä on iltapäivällä kuuleminen äänestysten jälkeen ja kun me olemme keskustelleet näistä asioista ja varmastikin herra Silva Pereira kertoo enemmän myös tästä kuulemista, edessä olevasta iltapäivän kuulemisesta, mutta tämä on yksi tärkeimpiä asioita, joita me joudumme käsittelemään tässä valiokunnassa tänä vuonna. Aikaisemmin tässä kuussa, noin kaksi viikkoa sitten, komissio esitteli tiedonannon, jossa ehdotettiin joka EUn konseptia kehityksen rahoittamiseksi. Ja meidän äh, mietintömme on tavallaan kommentti tähän äh, tiedonantoimme Äänestämme tästä ennen neuvoston muodostollista neuvoston kokousta toukokuun lopussa, jotta voitaisiin vaikuttaa neuvoston kokoukseen ja sen lopputulemaan. Sen kummemmitta puheita annan sitten puheenvuoron esittelijälle. Pereira, olkaa hyvä. Thank you, sir. Kiitos puheenjohtaja ja aluksi haluaisin oikein lämpimästi kiittää mahdollisuutta käy, mahdollisuudesta käydä keskustelua ensimmäistä kertaa Euroopan parlamentin kehitysyhteistyön rahoituskysymyksestä. Kuten sanoitte, komissio hyvin äskettäin esitteli tiedonantonsa globaalista kumppanuudesta köyhyyden poistamiseksi 2015 vuoden jälkeen. Nyt minä työstän tätä mietintöluonnosta ja sitten tämä lähetetään käännettäväksi. Mutta me järjestimme jo varjoesittelijöiden kanssa ensimmäisen tapaamisen järjestämme kokouksen Järjestimme kokouksen kansalaisjärjestöjen kanssa helmikuun alussa ja kuten myös toitte esille, tänään iltapäivällä meillä on virallinen julkinen kuuleminen tästä aiheesta. Ja silloin meillä on mahdollisuus kuulla komission jäsen ja muita tärkeitä toimijoita, niin kansalaisjärjestöjä kuin myös yksityissektorin toimijoita ja kansainvälisiä instituutioita, niiden edustajia. Aikataulun osalta EPP, e- Euroopan parlamentin taholta määräaikatarkistuksille on 23. maaliskuuta, kuten tiedätte, äänestysvaliokunnassa 20. huhtikuuta ja täysistunnossa äänestys 18. toukokuuta alkavalla viikolla. Juuri kun Euroopan neuvosto hyväksyy johtopäätöksensä ennen Addis Abeban heinäkuista konferenssia. 20 viikkoa on vielä aikaa ennen Addis Abeban konferenssia. Konferenssi on tietysti erittäin tärkeä, koska konferenssin tuloksessa odotetaan näkemyksiä siitä, miten maailmalla halutaan, aiotaan rahoittaa uudet kestävän kehityksen tavoitteet. Heinäkuun konferenssi on avainasemassa, koska se luo pohjan nyt YK on syyskuiselle New Yorkin huippukokoukselle, jossa käsitellään näitä kestävän kehityksen tavoitteita ja Pariisin joulukuiselle uuden globaalin kumppanuussuhteen sopimuskonferenssille. Öö, ja konferenssi on siis äärimmäisen tärkeä. Maailman toimijoiden täytyy hyväksyä toimintasuunnitelman, jotta voidaan kehitysagendasta tehdä operationaalinen, ja meillä on vain 20 viikkoa aikaa nyt poliittisen yhteisymmärryksen aikaan saamiseksi. Nyt on 3,9 tuhannesta miljardista dollarista per vuosi kyse tämä rahoitus halutetaan, halutaan siis kestävän kehityksen tavoitteille. Ja meillä puuttuu vielä yli kaksi tuota miljardia, joten Euroopan parlamentin pitäisi vahvasti tukea YK pääsihteerin tavoitteita, ponnisteluja saada aikaiseksi tässä globaali kumppanuus ja ö, todellinen järkevä kumppanuus. Ö, yhteisen jaetun vastuun periaatteen mukaisesti. Eli kaikilta mailta odotetaan oma panosta niiden mahdollisuuksien, taloudellisten mahdollisuuksien mukaan. talous on viimeisten 15 vuoden aikana muuttunut merkittävästi. Meidän täytyy ottaa huomioon esimerkiksi nousevat taloudet ja korkean ja jopa keskitason maiden luettelo on muuttunut ihan viime vuosien aikanakin ja voidaan aivan perustellusti odottaa muilta kumppaneilta erilaista sitoumusta tulevaisuutta silmällä pitäen. Mutta tietysti Euroopan unioni on edelleen erityisen tärkeä toimija. Me kaikki tiedämme, että Euroopan unioni on yhä kaikista suurin kehitysyhteistyöavun antaja maailmassa ja odotamme, että tilanne myös jatkuu tulevaisuudessa sellaisena. Meillä on komission tiedonanto ja uskon, että meidän täytyy kiittää komissiota sen osoittamasta poliittisesta tahdosta. Se sanoi, että Euroopan unioni on sitoutunut äh, täyttämään täyden roolinsa tässä äh, Pidetään tätä nyt myönteisenä poliittisena lausuntona tässä vaiheessa. Itse haluaisin ottaa esille pari-kolme poliittista seikkaa näin keskustelun käynnistämiseksi. Ensimmäinen näistä on seuraavanlainen. Oma arvioni komission tiedonannosta on se, että tästä puuttuu Euroopan unionin taholta sitoumusta – Poliittisesti tämä on kielteistä ja häiritsevää. Ja se luo vaaran. Jotkut kansalaisjärjestöt puhuvat myös kunnianhimon puutteesta. No minä mieluummin puhuisin sitoumuksen puutteesta, koska tässä tiedonannossa Euroopan komissio ehdottaa, että meillä – meidän pitäisi uudelleen sitoutua 0,7 prosentin tavoitteeseen kehitysyhteistyön rahoituksen osalta, mutta aikataulu tämän tavoitteen saavuttamiseksi, se olisi sitten riippuvainen globaaleista neuvotteluista muiden merkittävien toimijoiden välillä kanssa. Joten itse asiassa komissio osoittaa tukea YK yleissihteerin, pääsihteerin ehdottamalle tavoitteelle, mutta pääsihteeri myös haluaisi, että päästäisiin yhteisymmärrykseen tästä aikataulusta. Ja itse asiassa tämä tavoitehan oli jo olemassa aikaisemminkin, joten jos me haluamme nyt uskottavuutta, Euroopan unionin pitäisi kyllä jotain pidemmälle vietyä sanoa sen jälkeen, kun se sanoi, että uudelleen sitoudutaan tähän 0,7 prosenttiin, niin Euroopan unionin pitäisi myös sanoa, että se on valmis esittämään aikataulun ja myös valvontamekanismin niin, että tästä tavoitteesta saataisiin uskottava. Tämä osoittaisi johtajuutta neuvotteluja silmällä pitäen Addis Abebaan. Muussa tapauksessa vaarana on se, että meitä ei pidetä uskottavina – Ja tämä mielestäni heikentäisi mahdollisuuksia päästä Addis Abebassa myönteiseen tulokseen. Joten ensimmäinen poliittinen pointtini olisi se, että tästä puuttuu sitoumusta. Tämä johtaa myös erityiseen kysymykseen rahoitustuesta kaikista vähiten kehittyneille maille. Komissio mainitsee tiedonannossaan, että kaikki korkean, kaikkien korkean tulotason maiden pitäisi kunnioittaa tätä 0,15 prosentin tavoitetta. Ja me sanomme, että tässä pitäisi mennä korkeammalle, eli vähintään 0,2 prosenttiin. Tämä olisi uusi kunnianhimoisempi tavoite, jota pitäisi pohtia. Tietysti keskustelussamme meidän pitäisi myös ottaa huomioon se, että nyt keskustellaan siitä, mitä tarkoittaa virallinen kehitysapu. Tämä itse määritelmä siis tulee myös olemaan keskustelun alaisena Addis Abebassa. Keskustelu on erittäin tähdellinen, koska me tietysti toivoisimme, että saisimme aikaiseksi merkityksellisen tavoitteen – emmekä tarvitse uutta määritelmää samalle rahamäärälle, jos uusi määritelmä on vain väline, jolla vältetään rahoitussitoumuksia, niin meidän pitäisi olla tästä huolissamme. Määritelmistä siis käydään keskustelua ja tämän lisäksi keskustellaan myös ehdollistamisesta ei vaan näistä lisäkysymyksistä, eli koska tässä käsitellään myös ilmastonmuutoksen rahoitusta. Toinen tärkeä seikka ovat sitten nämä maan omat resurssit. Aivan oikeinhan komissio on sanonut, että on tärkeää saada liikkeelle myös kaikki maan sisäiset resurssit, ja tämä vaatii sitten asianmukaista verotusjärjestelmää. Tämä on tietysti äärimmäisen tärkeä kysymys. Mielestäni Euroopan parlamentin pitäisi, pitäisi yrittää varmistaa se, että keskustelu kansainvälisestä veroyhteistyöstä ja, ja yhteistyöstä asianmukaisten verotusjärjestelmien aikaansaamiseksi on aivan keskiössä, kun keskustellaan kehitysyhteistyön rahoittamisesta tulevaisuudessa. Ja tämä pätee myös sitten uusiin rahoituslähteisiin. Tässä käydään keskustelua siitä, millä tavalla voitaisiin käyttää näitä uusia rahoituslähteitä kehitysyhteistyön rahoittamisen eri toten ajatellen tässä rahoitusveroja ja ympäristöveroja. Niin, että voitaisiin saada enemmän varoja kehitysyhteistyön rahoittamiseen. Tämä oli minun toinen poliittinen huomioni tähän. Kolmas sitten liittyy yksityissektoriin. Tietysti on äärimmäisen tärkeää, että yksityissektori on mukana kaikessa tässä. Tämä on, asia on mukana myös Euroopan komission tiedonannossa. Siinä sanotaan, että yksityinen sektori edustaa suurta potentiaalia. Tämä on aivan totta mutta tämä pitää sisällään myös sen, että meidän pitää keskustella niistä ehdoista, joiden mukaan voidaan sitten saada yksityissektori ja sen rahoitus kestävän kehityksen tavoitteiden taakse. Ja tässä täytyy miettiä asianmukaisia rahoitusvälineitä. Tämä keskustelu on erittäin tärkeä ja tämä asia täytyisi keskustelussa ottaa huomioon. Sitten lopuksi, hyvä puheenjohtaja, avoimuus, vastuullisuus ja korruption torjunta. Kun me keskustelemme hallitusten rahoittamisesta, niin meidän täytyy ehdottomasti varmistaa, että varat menevät asianmukaisiin paikkoihin asianmukaisia tavoitteita varten. Ja meidän täytyy tehdä kaikkemme sen varmistamiseksi, että avoimuus toteutuu, samoin vastuullisuus Nämä ovat erittäin tärkeitä poliittisesti Euroopan parlamentille. Ja tässä prosessissa pitäisi käsitellä näitä kysymyksiä. Nämä olivat minun poliittiset huomioni tähän asiaan tässä vaiheessa. Tietysti meidän pitäisi myös keskustella monista muista asioista, globaalista hallinnosta ja niin edelleen esimerkiksi. Mutta näin keskustelun käynnistämiseksi tässä olivat omat reaktioni ja odotan ilolla yhteistyötä teidän kanssanne ja eri varjoesittelijöiden kanssa ja kuuntelen mielenkiinnolla näkemyksiänne tähän asiaan. Kiitoksia. Eräät varjoesittelijät ovat jo pyytäneet puheenvuoroa. Paul Ryby, Charles Görens ja Heidi Hautala. Paula Ryby aloittaa. Niin ensinnäkin kiitoksia kovasti tästä oikein hyvästä keskustelusta. Puhunkin nyt saksaa, koska se on kuitenkin mun äidinkieleni. Haluaisin kuitenkin todellakin kiittää, koska erityisesti kestävän kehityksen tavoitteet ovat meille kaikille tärkeitä. Ja viime kädessä on kysymys periaatteellisesta suuntautumisesta jäsenvaltioiden välillä Euroopan unionissa ja taas toisaalta suhteessa kansainvälisille järjestöihin, ja siinä tietenkin Euroopan unioni on tärkeässä roolissa. Mehän tulemme näkemään, mitä New Yorkissa sitten eteemme tulee. Siellähän nämä 17 äh, tavoitetta on tarkoitus lyödä lukkoon, jotka muodostavat ihmisten äh, äh, oikeastaan elämän perustaan ihmisille ja parantavat sitä. Minulle on oikeastaan prioriteettina on energia, uusiutuva energia, Ilman energiaa ei voida pyörittää elämää, ei saada valoa ja turvallisuus heikkenee. Erityisesti köyhimmillä alueilla maaseudulla on erimmäisen välttämätöntä saada energiahuolto järjestykseen. Ja, ja toinen asia on tietenkin terveys. Ja tähän liittyy vesi, ja siinä vesi on erityisen tärkeä perusta jotta myös terveitä, e- e- terveellisiä elintarvikkeita on käytössä. Ja tämä liittyy myös kestävään kehitykseen. Tässä on kyse siitä, että erityisesti perheet ja perheyritykset, pk-yritykset sitten tarvitsevat tukea ja ne pitää saattaa yhteen. Tässä pitää saada tavallaan poikkitieteellistä tukea näille toimijoille. Kehitysyhteistyön rahoittaminen on tietenkin tärkeä edellytys jolloin pelkästään raha ei ole keskipisteessä, vaan näin, että apu itsensä auttamiseen monilla alueilla, no, sitä ei ole optimaalisesti vielä tähän mennessä käytetty. Me näemme, että 1,3 miljardia ihmistä täällä maapallolla on ilman sähköä, 2,6 miljardia ihmistä edelleenkin toi keittää ja lämmittää perinteisellä biomassalla. Ja tavoite numero seitsemän. Siihen tarvitaan tehokasta ja edullista energiaa, joka on, pitää turvata kaikille. Nämä lienevät meidän prioriteettimme, kun katsotaan, miten esimerkiksi aurinkopaneelien asennuksessa Afrik- Afrikassa tai sitten taas toisaalta, että ei ole, ei ole vesivoimalaitoksia, tai vesivoimalaitosten tukemista pitäisi edistää ja biomassan tuotantoa niin tällaisia miniluottoja, mikroluottojärjestelmiä voitaisiin ottaa käyttöön, jotta sitten ne voisivat olla tärkeällä, tärkeässä asemassa päivän tasajan alapu- eteläpuolella, jotta sit, koska siellä on kuitenkin köyhyys näkyy ja se pitää saada hallintaan mutta uskomme, että ei ole kyse pelkästään siitä, että annetaan rahaa kehitysmaille, vaan että apu tulee asianomaisen taholle luokse suoraan. Meidän täytyy budjetin valvonnassa suunnata enemmän huomiota tähän, nimittäin siihen, että varojen käytön tehokkuus täytyy ottaa keskipisteeseen, eikä se, että, että raha vaan sitten ajautuu eri ryhmien, ryhmittömien käsiin, ja, ja sit, jotka sitten ohjaavat ne sit offshore-yhtiöihin tai veroparatiiseihin. Meidän täytyy varmistaa, että raha todellakin menee sinne, missä sitä tarvitaan, ja että sitä myös adekvaatisti käytetään ja, ja läpinäkyvästi käytetään myös mikroluottojärjestelmän pitäisi ottaa enemmän tarkasteltavaksi, koska aurinkopanaaleita, voi, kun niitä ostetaan yhteisöllisesti, niin silloin siitä saa tuottoa ja niillä voidaan taas rahoittaa uusia aurinkopaneeleja. Ja sitten jos ajatellaan ompelukoneita, niin silloin voitaisiin näitä tuotteita sitten viedä eteenpäin, joka auttaa, auttaa taas kyseisen maan tilannetta ja suurimmissa projekteissa olisi tärkeää myös saada yksityisiä rahoittajia mukaan, koska sillä tavalla valvonta ja läpinäkyvyys vahvistuu. Ja voisin kuvitella myös, että Euroopan investointipankki tulevaisuudessa voisi olla vahvemmassa asemassa, kun ajatellaan äh, Jacques Junckerin investointisuunnitelma. Siinähän ajatellaan äh, investointeja osana kehitysyhteistyötä – ja sitten kun, kun puhutaan tästä 350 miljardin paketista, niin siinä pitäisi miettiä sitä, että minkälaista tukea Euroopan investointipankki voisi antaa tässä projekteihin kehitysmaissa – henkilökohtaisesti minulle on tärkeä asia se, että laittomat rahavirrat kehitysmaista saadaan pysäytettyä. Vuosittain menee tuhat miljardia näistä maista pois. Se on kymmenen kertaa niin paljon kuin maailmanlaajuinen kehitysyhteistyö maksaa. Tähänkin pitää saada läpinäkyvyyttä ja avoimuutta näihin, rah- näihin rahavirtoihin ja pitää vastustaa johdonmukaisesti korruptiota, joka on edelleenkin tärkeässä asemassa. Ja siinä Euroopan unioni voi luoda rakenteita ja teknistä apua, jotta tämä saadaan myönteiseen suuntaan kehittymään. Nimittäin se, että voitaisiin vastustaa näitä laittomia rahasiirtoja. Näissä su- rahasummissa kehitysyhteistyöhön me törmäämme tähän todelliseen ongelmaan, eli 0,15 nostaminen 0,7, se olisi toivottavaa. Mutta kun ajatellaan esimerkiksi Kreikkaa, Espanjaa, Portugalia, Italiaa, kun näitä maita ajatellaan, voidaan kysyä, että onko tämä tavoite todellakin mahdollista saavuttaa luulenpa, että myös kansainvälisessä yhteisössä meidän täytyisi miettiä sitä, että kuka meitä tulevaisuudessa voi, kuka voi vielä tulevaisuudessa mahtaa tukea enemmän. Korea on hyvä esimerkki, siis Etelä-Korea on sitten muodostunut kehitysavun saajasta, kehitysavun maksajasta, ja sama voisi koskea Kiinaa, joka, joka pystyisi rahoittamaan enemmänkin kehitysapua Tämä voisi olla myös yksi tehtävä Euroopan komissiolle tutustua tähän alaan, minkälaisilla kumppanuuksilla voitaisiin tulevaisuudessa päästä eteenpäin. Kiitos. And thank you, Charles Goerens. Kiitos, Charles Kiitos puheenjohtaja. Niin, selvyyden nimissä meidän täytyy käsitellä kaikkia rahoituksen muotoja. Kiitokset esittelijälle Pereiralle keskustelun esittelystä näin kyvykkäästi. Minä haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että meidän täytyy todella tarkoin selventää, minkälainen rahoitus on kyseessä. Julkinen rahoitus ensiksi, eli julkinen kehitysrahoitus. Ja niin kuin minä olen käsittänyt, niin Afrikan huippukokouksessa ei pitäisi keskittyä pelkästään tähän julkiseen puoleen, vaan myös kaikkiin muihin asioihin. Ja minä mietin tässä erityisen nyt yksityisen puolen rahoitusta. Eli kaikkea sitä rahaa, jota välitetään tuonne kehitysmaihin, ei välttämättä suoraan kehitysasioissa, vaan muun yhteistyön piirissä köyhyyden torjumiseksi. Ja sitten kolmanneksi nämä sekamuodot, eli julkisen ja yksityisen yhteismuodot. Ja sitten neljänneksi vielä se, että menen tuonne kehittymässä olevaan maahan ja sinä annat minulle oikeuden, kaivosoikeudet ja sitten minä rakennan tässä sairaalan. Eli tällaiset sopimukset myöskin. Eli tämäkin asia täytyy ottaa huomioon. Tällainen muoto, jota tietyt nousemassa olevat maat käyttävät ja se itse asiassa vastaa, vastustaa kaikkia muita kansainvälisiä periaatteita koska tämä on apua, joka on linkitetty niin tiukasti toisiin omiin etuihin, ja tämä saattaa olla myös erittäin vastuutontakin, ja tämän jäsenvaltioiden ja komission täytyy siis selvästi sanoa tämä viesti äh, Addis Abebassa. Ja, ja lisäksi huomauttaisin tuosta velkojen anteeksiantamisesta. antamisesta se on myös merkittävä. Ja jos ajattelen tuota, noita kriteerejä, OECDn velan anteeksi antamiskriteerejä, tämä ongelma on erittäin suuri. Monet lait, lainat, ne, jo, ne nyt täytyy joko antaa anteeksi tai sitten luoda niille joku järkevä maksujärjestelmä. Ja minä uskoisin, että tuo summa, jota tarvitaan, itse asiassa tulee suoraan tuolta varsinaisesti kehitys, kehittymässä olevissa maista. Ja sielläkin täytyisi tarjota, sinne, sitäkään ei tule unohtaa sitä, että kyllä nämä maat itsekin pystyvät rahoittamaan ja toimia ainoastaan sitten kriisitilanteissa ulkopuolelta. No niin, me voisimme johonkin kohtaan tätä tekstiä sitten nämä ajatukset laittaa ja myös korostaa tätä sitten Addis Abebassa ja meidän poliittisia vastuunkantajamme ulkosuhdehallinnosta ja komissiosta tavata tuossa muutama päivä ennen kokousta ja korostaa näitä kysymyksiä. Montrealissa me olemme jo tehneet tietyt päätökset sitoumuksista, varsin tiukoista sitoumuksista, joita kuitenkaan juuri kukaan ei ole noudattanut, ja tästä vielä kiinni, tähän minä kiinnittäisin huomiota. Ja vielä juuri se, että Afrikalla on itsellään nuo omat ongelmansa tässä rahoituksessa ja me pyrimme sitä sitten korjaamaan täältä ulkopuolelta. Ja lisäksi muistuttaisin siitä, että tämä nousemassa olevien maiden käsite on myös muuttunut ja kenttä on myös muuttunut siitä täytyisi myös keskustella. Tässä on myös uutta mahdollisuutta, uutta kapasite- rahoituskapasiteettia näissä nousemassa olevissa maissa, joihin ei ole riittävästi kiinnitetty huomiota. Ja näissä maissa erityisesti pitää kiinnittää huomiota myös sosiaalisten standardien nostattamiseen ja kehittämiseen kun nämä nousemassa olevat maat kilpailevat keskenään, eivätkä välttämättä kiinnitä huomiota juuri näihin sosiaalikysymyksiin. Brasilia, Kiina tai Intia esimerkiksi saattavat unohtaa nämä sosiaaliset standardit ja siitä saattaa se syntyä taas ongelmia myöhemmin. No niin, ja sitten vielä tuo 15 prosenttia, tuo luku. No, esimerkiksi jos ajatellaan Gaanaa ja öljyn hinnan laskua, onhan silti äh, Gaana pystynyt äh, selviämään, mutta monet maat joutuvat kärsimään tästä raaka-aineiden hinnan laskusta ja muutoksista. muutoksista. Eli niiden täytyisi pystyä hyötymään enemmän raaka-aineidensa myynnistä. Ja meidän täytyy myös näitä arviointimenettelyjä korjata ja täytyisi olla paljon täsmällisempi arviointimenettelyissä. Siihen menee tietenkin aikaa, mutta meidän täytyy kuitenkin pyrkiä täsmentämään ja hienosäätämään näitä kriteerejä ja myös korostaa uskottavuuttamme komissiossa on, komission kanssa meillä on tässä yhtein, yhteistä vastuuta, koska me kuuluu, tämä kuuluu jaetun toimivallan piiriin. Eli meidän täytyy todella kiinnittää huomiota vastuullistamiseen, kaikkien toimijoiden vastuullistamiseen ja yhteiseen vastuun kantamiseen. Ja tässä on ollut ongelmia kylläkin, kun ajat on sitten vaikka sellaista valtiota, joka on romahtamaisilanta, jossa ei ole hallitusta, jossa on kaikenlaisia pikkuhallitsijoita siellä sun täällä tai joukkioita. Eli tähänkin täytyisi nyt jonkunlainen sopimus saada aikaiseksi, mitä tällaisessa tapauksessa tapahtuu, millä tavalla voidaan sitten esimerkiksi auttaa ei-virallisia yhteyksiä, kansalaisjärjestöjä näissä maissa ja niin poispäin. Eli tämä kävi selväksi mielestäni myös eilen keskustelussamme, kun valiokuntamme esitti sen kysymyksen siitä, miten miten YK aikoo toimia humanitaarisen toimen puolella eh, ja miten, minkälaisia näkemyksiä se aikoo esittää Addis Abebassa ja minkälaisiin tuloksiin siellä sitten lopulta päästään. Kun tässä nyt sitten jatkuvasti pyritään hallitusten kanssa toimimaan sellaisissakin paikoissa, joissa hallitukset eivät oikeastaan toimi. E, on turha pyrkiä tuhlaamaan aikaa näihin neuvotteluihin. Joka tapauksessa tällaiseen ei kannata enää tuhlata varoja, vaan keskittyä pikemminkin olennaiseen. Thank you, Heidi Hautala. Kiitos, Heidi Hautala. Thank you very much, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Our rapporteur, Mr. Silvaper. Kiitoksia puheenjohtaja. Esittelijämme on esitellyt oikein hyvän lähtökohdan tulevalle oma aloitemietinnölle ja, ja se varmasti tulee vaikuttamaan EU-linjauksiin Addis Abebassa, jossa meidän täytyy olla myös läsnä parlamenttina – Luulenpa, että olen todellakin samaa mieltä tämän ensimmäisen kohdan kanssa, joka liittyy sitoumuksiin, jos Euroopan unioni ei ole sitoutunut rahoittamaan kehitystä – niin millä tavalla voidaan odottaa jonka, jonkun muun tekemään sen. Olen pikkuisen huolissani silloin, kun meillä tämä, oli tämä kysymys komissiolle näistä virallisen kehitysavun tavoitteista. En kuullut ja olen valmis kuulemaan oikaisu, jos, jos minä en kuule oikein tai äh, ymmärrä oikein. Näyttää siltä, että, että komissio aikoo ehdollistaa Euroopan unionin äh, sitoutumisen 0,7 prosenttia siihen, mitä muut osapuolet tai toimijat tekevät minusta tämä ei toimi. Minusta meidän täytyy, meidän täytyy, meillä on sitten sama blokki edessämme, joka sitten estää tämän kehitysavun linjauksen. Meillä on kuitenkin aikaa vakuuttaa jäsenvaltiot ja, ja toivottavasti myös komissio. Ja luulen myös, että, että tämä tiedonanto on aika hyvä. Siinä on kaikki avainelementit. Siinä puhutaan virallisesta kehitysavusta. Me haluaisimme nähdä suuremman sitoutumisen virallisessa kehitysavussa vähiten kehittyneitä maita kohtaan esimerkiksi puolet. No miksi? Koska uskon, että niin kuin täällä on kollegat maininneet, tietyt kehittyvät maat pystyisivät maksamaan aika paljon omaa kehitystään mobilisoimalla omia varojaan ja hallinnoimalla verotusjärjestelmää paremmin ja kehittämällä hallintoa muutenkin ja kehittämällä yritystä, mutta vähiten kehittyneet maat, he, niiden osalta virallinen kehitysapu on edelleenkin tärkeässä roolissa. No, mitä tulee viralliseen kehitysapuun, äh, OECD esitteli taan noin sellaisen uuden konseptin totaalinen virallinen tuki äh, kehitystä varten ihan äskettäin, ja se on varsin hyvä Mehän puhumme nyt laajemmasta kehityksen rahoittamisesta, puhumme laajemmasta kehitys, kehityskonseptista, mutta ei tarkoita sitä, että virallinen kehitysapu ikään kuin äh, hupenisi joksikin äh, kummalliseksi äh, hyväntekeväisyyskanavaksi. <clears throat> Mitä tulee omien varojen <clears throat> mobilisoimiseen, uskon, että OECD ja sen puheenjohtaja, anteeksi vaan, niin Erik Sulheim, hän on niin ikään henkilökohtaisesti sitoutunut auttamaan kehitysmaita kehittämällä niiden verohallintoa. Ja tässä on aloitettu tällainen liike, liike kuin verotarkastajat ilman, ilman rajoja, se on oikein hyvä jolloin eläköityneet verovirkamiehet voisivat auttaa tätä verohallinnon rakentamista Afrikassa. Olen kovasti samaa mieltä niiden kollegojen kanssa, jotka ovat sanoneet, että verot ja opilisointi ovat todellakin äh, keskeisellä sijalla Addis Abebassa. Sitten kun me äh, puhumme yksityisestä sektorista, luulenpa, että meillä, me kaikki olemme samaa mieltä siitä, että yksityinen sektori on hyvin tärkeä kehityksen rahoittamisessa, mutta mutta halusin kertoa teille yhdestä esimerkistä. Olin, olin ensimmäinen kansainvälinen kehitysapuministeri Suomessa, joka on, ja siinä minä onnistuin pystyi lopettamaan tällaisen, tällaisen suosittuimuus apujärjestelmä, jolla on vähän tekemistä kehitystavoitteiden kanssa. Sitten käytettiin vain vientitakuujärjestelmäksi yrityksiä varten, jotka haluavat mennä Afrikkaan ja muualle – Haluan varoittaa teitä siitä, että tällainen ilmapiiri, jossa me kehumme yksityistä sektoria, saattaa olla pikkusen vaarallinen, koska olen kuullut, että tämän, tämä väline on tulossa takaisin, huolimatta siitä, että kriittisiä näkemyksiä on esitetty siitä, miten vähän se vaikuttaa kehitykseen. Kyllä, yksityinen sektori, mutta meidän täytyy painottaa niitä ehtoja, joita myös esittelijämme mainitsi katoin Eurodakin suosituksia, siellä puhutaan opa, opastuksesta vastuulliseen rahoittamiseen, joka on tärkeää, siellä puhutaan suuntaviivoista julkisten ja, ja yksityisyritysten kumppanuuteen, hyvä, siitäkin pitäisi puhua. Siellä puhutaan periaatteista liike-elämässä ja ihmisoikeuksista, me olemme puhuneet tästä aikaisemminkin, mutta tämä tuntuu olevan edelleenkin hyvin tärkeää niin, että yksityinen sektori voi olla tärkeässä roolissa – eikä niin, että se että ottaisi vaan jotakin pois meidän kehitystavoitteistamme. Läpinäkyvyys ja vastuu on ollut tärkeä osa Euroopan kehityskeskustelussa ja kansainvälisessä sopimuksessa on jo pitkään. Meidän täytyy painottaa tätä edelleenkin avoin apu. Siis se vastaan, että rahoittajat ja vastaanottajat, niiden täytyy sijoittua yhtä lailla tähän – meidän täytyy selvittää, miten rahoitus todellakin menee niille todellisille edunsaajille, jotka tarvitsevat sitä eniten. Odotankin kovasti yhteistyötä kaikkien kanssa tässä asiassa. Ja muistuttaisin vain siitä, että meillä on oma mietintö yksityisen sektorin roolista, jonka Deva, jossa Deva on esittelijänä. Voimme varmaan palata näihinkin asioihin yksityiskohtaisemmin myöhemmin keväällä. Yes, thank you. Yeah, well, I mean, we need to make... Kiitoksia. Tässä mietinnössä me valmistelemme Addis Abebaa ja sitten on laajemmat asiat, jotka liittyvät vielä yksityiseen sektoriin ja verotukseen ja näitä voidaan käsitellä sitten näiden kahden muun mietinnön osalta. Ignacio Carau ja sitten Davos ja Adelis. Ignacio. Grazie, grazie Presidente. Bene, io proverò non essere ripetitivo, perché sono. Kiitoksia, puheenjohtaja. No, en halua toistaa Ruby Hinkörnsin ja Hautalan näkemyksiä. He jo sanoivat paljon, mutta kollega Silva Pereiren työ, tekemä työ on ollut oikein hyvää. Kuitenkin tässä on pieni ongelma, kun ajatellaan kehityksen rahoituksen lähestymistapaa. On aivan totta, että Euroopan unioni on suurin avunantaja maailmassa. Varoja on käytetty paljon, mutta on sellaisia mekanismeja, jotka osoittavat, että emme ole luoneet hyvää kehitystä, kehitystilannetta näihin maihin. Eli todellakin täytyy vahvasti keskustella siitä, mitkä olisivat oikeat mekanismit, oikeat tavat rahoittaa kehitystä. Joskus puhutaan näistä pehmeistä lainoista, mutta joskus niillä saattaa olla myös kielteisiä vaikutuksia. Sitten on tämä blending kysymys, mutta siitäkään ei ole vielä niin paljon kokemuksia. Blending voi taas sitten johtaa lisää spekulaatioon. Vieläkään me emme ole onnistuneet saamaan aikaiseksi kokonaisvaltaista näkemystä kehityksestä maailmanlaajuisesti. Parasta olisi, että meillä olisi globaali lähestymistapa. Ja meidän täytyy myös nähdä se, onko eteenpäin viemällämme kehityksellä vaikutusta ilmastonmuutokseen ja moniin muihin asioihin. Tämä olisi ihan hyvä lähestymistapa mutta ehkä hieman hankalasti saavutettavissa. Yleisesti ottaen tämä mietintö on ihan ok, mutta en tiedä, onko meillä nyt riittävästi aikaa tulevaisuudessa jatkaa työtämme tähän tahtiin. Minun mielestäni aika meiltä alkaa pikkuhiljaa loppua. Jos tämän, näin hitaasti etenemme, niin emme pääse minnekään. Um, Kiitoksia. Seuraavaksi Davos Tier ja sitten Annelies. Thank you. Thank you, Kiitokset puheenjohtaja. Niin, kiitokset esittelijälle asian esittelemisestä, tämän merkittävän raportin esittelemisestä. Tämä varmaan on yksi merkittävimmistä koko vuonna. Ja tässä nyt täytyy sitten miettiä asiaa täysistunnossa ja myös neuvoston päätöslauselmia. Ja tuo, suhteessa tuohon Addis Abeban kantaan. Ja päätöslausemakin varmasti välittää viestiä myös unionin kansalaisille itsessään siitä, että laajat joukot kannattavat tuota rahoitusta, jota unioni tarjoaa kehityskysymyksissä. Me myös tiedämme, että vaikka kyse on vain 7 prosentista, jota unioni edustaa maailmassa väestöllisesti, niin silti kyse on 25 prosentista tukea, josta sitten puolet menee tähän kehitysapuasiaan, joten tätä viestiä kannattaa välittää myös maailmanlaajuisella tasollakin, eli tässä on mahdollisuuksia myös globaaliin kumppanuuteen, jossa myös muiden toimijoiden pitäisi ryhtyä kantamaan vastuuta. Ja meidänkin vastuumme on sitten viedä viestiä eteenpäin unionin veronmaksajille. Minun käsitykseni on se, että tämä on osittain unionin työtä, on osittain unionin kotiläksyjä tässä, läksyistä tässä on kyse. Meidän täytyy välittää siis selvää viestiä eteenpäin, mutta myös kyse on kansainvälisistä neuvotteluista siitä, miten saamme muut tekijät myös nostattamaan osuuttaan. Joten näin tämä pitäisi pitää mielessä saadaksemme tukea unionitoimille myös kansainvälisissä neuvotteluissa. Tässähän nyt on jonkinlaista neuvotteluvaraa olemassa. Ja uskon juuri siihen, mitä esitteli aivan oikein esitti, nämä kolme lähdettä. Ja me olemme käyneet OECDn kanssa tästä neuvotteluja ja odan merkityksestä ja sen tuomisesta laajempaan asiayhteyteen ja sitten yhdestä prosentista, joka sitten kaksinkertaistaa itse asiassa tuon varsinaisen odan määrän. Ja uskon, että tämäkin on myös merkittävä asia ottaa esille. Ja tämä varmaankin nyt riittänee. Kiitos. Anilits, Kiitoksia sitten Anilits. Kiitoksia halusin esittää esittelijälle lämpimät kiitokseni hänen kattavasta mietinnöstään ja myydestä. Puuttui yhteen sisällölliseen kohtaan. Hän puhui rahoitustilanteesta ja sitoutumisen puutteesta, joka on tässä näkynyt. Se on kestämätön tilanne. Siksi meidän pitäisi käyttää myös tätä kehityksen vuotta. Vuosi 2015 on kuitenkin kehityksen vuosi. Meidän pitäisi hyödyntää tätä vuotta saadaksemme tämän <clears throat> sitoutumisen puutteen E, niin kuin oikealle, oikealle kohdalle. Sitä varten meille on tämä kehityksen vuosi. Thank you. Um, Eli Grazie, grazie Presidente. Dunque ringrazio anch'io il collega Silva Perrani. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää herra Silva Pereira aivan loistavasta työstä ja haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä hyvin hyödyllisistä panoksista näin monisyiseen ja tärkeään kysymykseen. Kollega tuossa juuri viittasi siihen, miten tärkeää on saada liikkeelle maan omatkin rahoitusvarat. Se on myös tärkeää, jotta apu olisi tehokkaampaa. Tässä haluaisin muistuttaa teille että tästä asiasta tullaan oma mietintönsä laatimaan. Olisi hyvä, että omassa mietinnössämme käsiteltäisiin myös kehitysmaiden veronkiertoa ja veroongelmia. Ja tässä todella tarvitaan nyt vakaampia, asianmukaisempia verotusjärjestelmiä vähiten kehittyneissä maissa. Tämä on aivan tähdellinen aihe. On aivan järkyttävää ajatella, kuinka paljon julkisia varoja menee härakoille veronkierron ja verosuunnitteluun takia. Me keskustelimme tästä maanantaina seminaarissa. Öö, Joo, Lainelta oli oikein tärkeä puheenvuoro siinä, kuten Haltalakin tuossa mainitsi. Minä tulla kiitän esittelijää tehdystä työstä ja toivottavasti me voimme jatkaa hyvää keskustelua aiheesta. Niin, kiitoksia. Muutama kommentti itseltänikin ennen kuin annan puheenvuoron komission edustajalle ja sitten esittelijälle. Tästä konferenssista tulee varmasti hyvin tärkeää, ja kun ajatellaan virallista kehitysapua, herra Rybik sanoi, että tässä ei ole kysymys pelkästään rahasta. Me kaikki kutakuinkin tiedämme tämän, me kuulimme Solheimerin esityksen. Hän sanoi, että apu on vain pieni osa niistä varoista, joita kehitysvailla on käytössään. Yhden prosentin ekstra vero tarkoittaa sitä, että ODA kaksinkertaistuu. Me kaikki tiedämme tämän. Mutta kenties komissiokin voisi kommentoida tätä. Neuvottelut niin Addisissa kuin New Yorkissa eivät liity pelkästään faktoihin, vaan siellä on myös tällaista valtapeliä, jota tullaan näkemään. Me tulemme näkemään, miten Kiina ja jotkut uudet nousevat ta- taloudet käyvät tässä valtapeliä Euroopan unionin kanssa. No, kyllä me olemme aikaisemmin sitoutuneet 0,7, emme ole sitä voineet vielä toteuttaa, mutta jos me emme eh, uudelleen sitoudu tähän lukuun, niin ei meitä edes kuulla Davosissa. He sanovat vain, että länsi ei ole valmis eh, keskustelemaan ja näinpä he poistuvat paikalta jos me emme uudelleen sitoudu tähän 0,7 prosenttiin ja uskottavaan aikatauluun, niin sitten me emme ole hyvä keskustelukumppani. ODA on itse asiassa suurempi rooli kuin mikä siellä realiteetissa on, kun ajatellaan neuvottelujen avaamista ja sitten käydään valtapeliä. Ja kuullaan argumentteja myös toiselta puolelta pöytää. Kuulin tämän argumentin verosta. On aivan totta, että kehitys, kehittyvien valtioiden täytyy myös varmistaa omien verotusjärjestelmien kehittyminen. Ja tässähän on nähty myös omissa maissamme suuria keskustelua, suuria otsikoita verosta, kierrosta, verosuunnittelusta ja niin edelleen. No, neuvottelusta tulee hyvin monimutkaiset. Meidän kaikkien täytyy tässä kyllä hoitaa oma kenttämme kuntoon niin, että asiat hoituvat. Haluaisin myös komissiolta kysyä, millä tavalla OECDn luvut tässä mm, ovat mukana komission työssä. Me, meillähän on OECDn OECDssä oma työryhmä, joka käsittelee verotuskysymyksiä. Miten OECDn työ on mukana komission papereissa? Ja olisiko OECDltä jotain sellaista tekstiä, joka voitaisiin, jota voitaisiin pitää sitoumuksena ennen Addisin konferenssia? Rova Mathieu, haluaa käyttää puheenvuoron? komission, komissiosta, DEVCO-pääosastolta. Kiitokset, kiitokset myös mahdollisuudesta saada täällä puhua. Kiitokset myös kaikista kommenteista. Odottelen lopullista asiakirjaa. No, tässä muutama yleiskommentti ensiksi. Hyvin merkittävää mitä tiedonannossakin yritettiin sanoa, on juuri tuo kaiken kattavuus. Meillä täytyy olla laajempi käsitys asioista kuin ehkä aikaisemmin on ollut. Ja näin täytyy siis tutkailla kokonaisuutta sekä rahoituspuolella että ei-rahoituksen puolella ja myös täytäntöönpanon puolella ja sitten myös muistaa myös nuo kotimaiset varat ja niiden mobilisointi, siihen yksi kollega jo viittasikin, se on olennainen asia. Ja ensimmäinen luonnos Addis Abebaa varten sisältää yhden lauseen juuri näistä BRICS-maidenkin kotimaisen rahoituksen määrästä. Ja sitten näistä muu, e, muista kuin rahoituksellisista asioista, eli kun puhutaan hyvästä politiikasta ja hyvästä hallinnosta, ja korostaisin sitä, että unioni aina korostaa näitä sitoumuksia, mutta unioni on tehnyt paljon hyvää työtä myös näillä muilla alueilla. Ja tässä on myös mainittu kotimaiset varat ja tässä puhumme juuri 2020 tavoitteistakin ja myös muista automaattista tietojen vaihtoa esimerkiksi edistämme ja haluaisimme laajentaa tämän hankkeen etuja kehittymässä olevissa maissa. Ja voidaan ajatella esimerkiksi kansainvälisiä standardeja kehitysapua varten tämä voisi olla tällainen unionin tarjous konferenssissa. Me olemme paraikaa nyt keskustelemassa siitä, minkälaisen tarjouksen sitten teemme ja keskustelut ovatkin neuvostossa sitten jo alkaneet asiasta. Ja varmasti sitten saamme jonkunlaisen ehdotuksen tästä asiasta. Ja sitten näistä orasitoumuksista, no tähän palataan sitten iltapäivällä. Komission kannattaa varmaan laajentaa tästä asiasta keskustelua, mutta joka tapauksessa YK on pääsihteeristönkin tekstiin kannattaa tukeutua siitä, että löydettäisiin jonkunlainen tasapaino kaikkien sitoumusten välillä ja sen pohjalta pohjalle sitten rakennettaisiin. Maailmahan on muuttunut. 2015 agendan täytyy olla maailmanlaajuinen, ei pelkästään tavoitteissa komissiossa, vaan myös täytäntöönpanon puolella. Ja tämä tarkoittaa sitten jaettua vastuuta ja maailmanlaajuista kumppanuutta. Ja tuo 0,7 sitä ei tietenkään saa sinänsä, sitä ei saa sinänsä asettaa kyseenalaiseksi tästä asiasta keskustellaan joka tapauksessa vielä neuvostossa, mutta mietitään sitten tuota aikarajaa. Joka tapauksessa tarvitaan kunnianhimoinen tai ta, tapa toimia, mutta olisi vähän turhan varhaista yksipuolisesti tähän nyt ryhtyä, mutta tämä liittyy sitten YK laajempaan pakettiin kokonaisuutena, mutta varmasti tästä vielä neuvostossa puhutaan. Kiitoksia ja sitten esittelijä Silva Pereira. Thank you very much for... Kiitoksia hyvä puheenjohtaja ystävällistä sanoistanne ja kommenteistanne. hyvin lyhykäisen loppupuheenvuoron käytän. Ensinnäkin haluaisin selventää sitä, että mielestäni Euroopan komission tiedonanto on hyvin myönteinen panos kehityksen rahoituskeskustelulle. Ja olen hyvin iloinen kaikista näistä viittauksista politiikan johdonmukaisuuteen ja kattavaan lähestymistapaan. Tämä on erittäin tärkeää niin kuin keskustellaan rahoituksellisista täytäntöönpanotavoista ja muista täytäntöönpanoista. On aivan totta myös, että tässä tarvitaan jaettua vastuuta ja uusissa globaalin talouden olosuhteissa tämä tarkoittaa eri asiaa nyt. Mielestäni meidän pitäisi tunnustaa se, että siitä huolimatta, että meidän täytyy mobilisoida lisää maan omia resursseja. Meidän täytyy varmistaa se, että yksityissektorin rahoitus on kestävän kehityksen tavoitteiden mukaista. Mutta yhä tulevaisuudessa virallinen kehitysapu tulee olemaan erittäin tärkeää. Ja jos Addis Abebassa haluamme käydä minimissäänkin järkevää perusteltua keskustelua muista muista rahoituksen välineistä. Esimerkiksi oman maan rahoituspanoksesta, niin paras tapa välttää tämän saavuttaminen on se, että vältetään keskustelua ODAsta, koska silloin sen rooli jää vähäiseksi. Kun eurooppalainen tulee keskusteluun ja sanoo, että no niin, me tuemme YK pääsihteerin vetoomusta 0,7 prosentin tavoitteesta ja olemme valmiita tähän sitoutumaan, kunhan muut toimijat toimivat samoin. Ja esitämme aikataulun, kunhan muut ö, toimijat myös sitoutuvat tähän aikatauluun. E, ilman, että olemme muuta tavoit- ehdotuksia me edes esittäneet, niin silloin luulen, että Keskustelu keskittyy vain ODAhan, ODAhan sitoumukseen ja aikatauluun, eikä meidän pitäisi toimia näin. Euroopan unioni on nyt suurin avunantaja, sillä on johtava rooli. Sillä pitäisi olla näissä poliittisissa keskustelussa Addis Abebassa johtajuus. Ja paras tapa varmistaa tämä on se, että puhutaan selkeästi ja Tämä liittyy myös näihin ehdotuksiin ODAn osalta. Ja sitten tämä on, ehdotus, äh, tämä on esimerkki muille. Tämä on paras tapa varmistaa se, että muutkin kumppanit sitoutuvat tähän asiaan. Pelkäänpä, että meillä ei ole pelkästään taktinen kysymys tässä käsissämme, koska ajatus siitä, että no haluamme esittää aikataulun ihan vain sen takia, että emme tiedä vielä, ovatko muut kumppanit vielä valmiita sitoutumaan konkreettisiin tavoitteisiin. Kenties se saattaisi olla selityskin, mutta ehkä siinä on toinenkin. Neuvostossa ei ole yhteisymmärrystä aikataulusta. Ja todellinen syy sille, että Euroopan unioni ei esitä aikataulua, on se, että tässä on rahoituksellisia esteitä ja monia jäsenvaltioita neuvostossa on sellaisia, jotka eivät ole valmiita sitoutumaan tähän. Tämä on se todellinen syy. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on paljon monimutkaisempi poliittinen ongelma käsissämme. Kysymys ei ole pelkästään taktiikasta muiden kumppaneiden suuntaan, vaan kysymys on sitoumuksesta myös Euroopan unionin jäsenvaltioiden taholta. Sitten tietysti Charles on aivan ehdottoman oikeassa. Hän sanoi, että tässä täytyy myös muihin asioihin puuttua, maan omiin rahoituks, rahoitusvaroihin, yksityiseen sektoriin. Paul Rybik oli aivan oikeassa. Meidän pitäisi pystyä keskittämään toimimme oikeusvaltioperiaatteeseen, instituutioihin, hyvään hallintoon, kapasiteetin rakentamiseen ja niin edelleen. Mutta tämä voidaan toteuttaa vain jos pystymme esittämään konkreettisen sitoumuksen ODAsta ja luoda, luomme poliittiset olosuhteet sitten kaikesta muusta keskustelulle. Lopuksi vielä takaan, että tapkaan Ignaciolle, että kun puhumme avoimuudesta ja tilivelvollisuudesta, niin tämä tarkoittaa myös sitä, että meidän pitää arvioida tuloksia. Euroopan komissio tiedonannossaan korostaa myös sitä, että meidän pitäisi keskittyä mitattavissa oleviin konkreettisiin tuloksiin. Meidän täytyy tietää, että saavutetaanko tällä kehitystoiminnalla todella tuloksia. Ja avoimuus ja tilivelvollisuus liittyy myös tulosten arviointiin, ja tämä otetaan kyllä huomioon. Ja odotan innolla yhteistyötä teidän kanssanne ja työstän lopullista mietintöäni. Niin kiitokset kaikille. Thank you very much. all... Kiitokset tästä. Tämä oli aivan loistava alku meidän valiokuntatyöskentelyllemme. Tässä on hyvää yhteistyötä varjoesittelijöidenkin kanssa jo. Muistuttaisin vielä kollegoille, että meidän täytyy äänestää mietinnöstä 20. huhtikuuta kokouksessa me niin, että tämä saadaan valmiiksi ajoissa toukokuun täysistuntoon. Ja näin me voimme hyväksyä sitten oman mietintömme ennen, johto, ennen Euroopan neuvoston päätöksiä, johtopäätöksiä. Eli 23. päivä kolmatta on määräaika tarkistuksille. Kun saamme te, eh, herra Silva Pereira, kun, milloin saamme teiltä mietintötekstin? Tämän viikon lopussako? Kyllä. Tämän viikonlopussa, jos käännös valmistuu ajoissa. Ja tämä varmaan toimittaa sitten varjoistelykylle. Muistuttaisin kollegoille, että kuulemistilaisuus järjestetään tänään komission jäsen Mimitsan ja UNDPn ja UNCTADin ja yksityissektorin kansalaisjärjestöjen edustajien kanssa. Teillä on kuulemistilaisuusohjelma ja Tämä kuulemistilaisuus järjestetään välittömästi iltapäivän kokouksen jälkeen ja Pedro johtaa tuota kuulemista. Kiitokset teille kaikille. Jos voisimme nyt sitten sulkea tämän kohdan käsittelyn ja siirtyä seuraavaan kohtaan, eli kohta 11. Ja toivottavasti tämä on vähemmän monimutkainen asia. Tässä on kysymys kauppakehitys- ja yhteistyösopimuksesta EUn ja Etelä-Afrikan välillä, ja tässä täytyy ottaa huomioon Kroatian tasavallan Euroopan unionin liittymisen ö, vaikutukset. Davos, Davor on tässä esittelijänä. Hän saa puheenvuoron. Hän voi kertoa, mistä tässä on kysymys. Sharon. Kiitos puheenjohtaja. Niin. Tämä on vain käytännössä tekninen asia. Lisäpöytäkirja on kyseessä unionin ja Etelä-Afrikan tasavallan välisestä kauppakehitys- ja yhteistyösopimuksesta. Ja tähän on tarkoitus nyt lisätä Kroatia muiden jäsenvaltioiden joukkoon. Eli kyseen, kyseessä on lisäpöytäkirja, joka ottaa vain tämän liittymisen huomioon. Ja Kroatian näin on sitten yksi sopimusosapuolista. Ja tämä käännetään sitten kroatian kielelle ja tässä on vielä muutama muu pieni tekninen asia, mutta ei mihinkään sisältökysymyksiin ole puututtu kauppa-, kehitys- ja yhteistyösopimuksessa Etelä-Afrikan kanssa. Ja tämä on allekirjoitettu tämä sopimus alun perin vuonna 1999 ja sitä on vuonna 2009 korjattu, mutta tässä nyt sitten katsotaan, miten käy uusille vuosituhattavoitteille. Se on tulevaisuuden kysymys, mutta joka tapauksessa nyt on kyse ainoastaan lisäpöytäkirjasta ja siitä, että Kroatiasta on tullut uusi unionin jäsen. Ja tämä on tällainen tekninen muokkaus tähän tekstiin ja käännös. Tämä lähtee käännettäväksi tällä viikolla ja pyrimme äänestämään DVK-valiokunnassa 20. päivä huhtikuuta asiasta, mutta tällä hetkellä me odottelemme kuitenkin Etelä-Afrikan hallituksen päätöstä, kuka tulee allekirjoittamaan tämän. Oli tiettyä huhua siitä, että tämä toteutettaisiin korkeimmalla mahdollisella tasolla, joten ehkä sitten järjestetään jonkunlainen allekirjoitustilaisuus ja sen jälkeen se lähettää sitten parlamenttiin hyväksyttäväksi tai hylättäväksi, mutta joka tapauksessa ehdotan tätä hyväksyttäväksi tietenkin. Much I see. Kiitoksia. Eera Leitz haluaa puheenvuoron. Thank you very much. Kiitoksia esittelijälle. Niin kuin sanoitte, niin tämä on tekninen asia. Etelä-Afrikka on strateginen kumppani ja ja tämä vaikuttaa tietenkin myös Etelä-Afrikan, Eteläisen Afrikan alueeseen. Ja tässä on hyvä yhdistää sekä kauppa- että kehitystavoitteet. Siinä mielessä me tietenkin pidämme hyvänä tätä Kroatian jäsenyyttä uutena jäsenenä tässä tärkeässä kauppa- ja kehitysyhteistyössä. Mutta tässä yhteydessä mä haluan painottaa myös sitä, että heti kun tämän tehty, tästä on tehty prioriteetti, Etelä-Afrikan hallituksen täytyy finalisoida nämä neuvottelut, jotta sopimus saadaan sitten aikaan. Ja se umpikuja, mikä on, haittaa tietenkin naapurimaiden taloutta. Ja tässä Etelä-Afrikka oikeastaan tavallaan pitää panttivankina kaupapolitiikkaa koko alueella. Tätä haluaisin painottaa. Ja nähtäväksi, mikä on seuraava askel. I don't see any other members of... En näe muita puheenvuoropyyntöjä. Neuvosto. Neuvoston pääsihteeristö, neuvostosihteeristöstä joku kenties haluaa käyttää puheenvuoron. Komissio ei, mutta onko siellä neuvoston sihteeristöstä joku, joka haluaa käyttää puheenvuoron? Eikö? Selvä. No, en tiedä mistä sellainen pikku lappunen minulle tuli, että siellä olisi sellainen henkilö. Mutta herra onko teillä mitään lisättävää siihen, mitä herra sanoi? Ei. Selvä. No, me kuulimmekin jo tuossa aikataulusta. Toivottavasti tästä voidaan äänestää huhtikuussa ja katsotaan sitten, mitä eteläafrikkalaisten kanssa tapahtuu. Voimme siirtyä seuraavaksi kohtaan 12, eli tämä on suositukset Euroopan komissiolle transatlanttisesta kauppa- ja investointikumppanuutta TTIPiä koskevasta neuvotteluista. Meillä oli ensimmäinen mietintöluonnoksen käsittely malli, tammikuussa. Kollegat tietävät, että TTIP on hyvin kuuma peruna tällä hetkellä. Euroopan parlamentissa 82 tarkistusta tähän on tehty ja tässä on kovasti yritetty löytää kompromisseja me äänestämme tästä tänään kello 15. Annan puheenvuoron nyt herra Litsille, joka on tässä valmistelija. Kiitoksia puheenjohtajat, hyvät kollegat, kiitoksia yhteistyöstä tämän lausunnon osalta. Niin kuin sanoitte, tämä on kuuma peruna, mutta me yritämme ottaa, hoitaa tämän aika lyhyesti ja keskittyä työhön, mutta edelleen me 22 tarkistusta olemme yrittäneet tehdä kompromisseja. Tämän lausunnon hengessä halusimme pitää kiinni tästä aiheesta eikä laajentaa sitä kuitenkin sellainen useimmiten hyvin todennäköisesti tapahtuu ennen kuin kompromisseihin päästään. Meillä on seitsemän kompromissia tällä hetkellä. Kompromissi numero yksi viittaa artiklan 208, joka on keskeinen juttu. Meidän kompromissi kaksi pehottaa järjestämään riippumattoman selvityksen ja SND on alun, alun perin pyytäkin tätä. Ja tämä osoittaa, että TTIPn todelliset säännöt pitäisi määritellä – kohta kompromissi kolme äh, viittaa TTIPn riskeihin, kompromissi neljä viittaa hyötyihin ja mahdollisuuksiin, mitä TTIP tarjoaa. Kompromissi viisi pyytää poliittista tukea äh, avustaaksemme äh, alueellista yhteistyötä. Kompromissi kuusi painottaa monin keskeisten sopimusten merkitystä ja siihen edelleenkin viitataan myös kahdenkeskisessä sopimuksessa ja viimeinen kompromissi seitsemän pyytää edistämään globaaleja standardeja ja ihmisoikeuksia. Nämä ei ole sisällytetty tähän luonnokseen, mutta halusin tuoda tämän kompromissin, valikunnan tietoisesti kompromissi kahdeksan suuntaa taaksepäin. Ja kaikesta huolimatta me pidimme kiinni näistä kahdeksasta yhdestä, jossa tarkistus kahdeksan yksi, joka pyrkii suurempään läpinäkyvyyteen Kiitän kommenteista odotan keskustelua. Selventäkseni siis seitsemän kompromissia, jonka kaikki poliittiset ryhmät ovat allekirjoittaneet. Selvä. Että ei nyt sanota täällä listassa, ovatko kaikki poliittiset ryhmät kaikki näistä tarkistuksista allekirjoittaneet. Siis seitsemän on kaikkien allekirjoittamaan. Davos Tier ensimmäisenä. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset esittelijälle Arne Liitsille tästä te- työstä ja kompromissien löy- pyrkimisestä, kompromissiin pyrkimisestä. Ja kiinnittäisin tietysti myös huomiota niihin viesteihin, joita halutaan välittää eteenpäin muun muassa intavaliokuntaan. No, uskon, että nämä välitysratkaisut, joihin on päästy, edustavat eri näkemyksiä. No, kansanpuolue on ollut vähän tiukempi näissä asioissa ja meillä ei ollut yhteistä kantaa, mutta me olemme nyt sitten kuitenkin vähän vielä tehneet työtä eteenpäin saadaksemme tästä kompromissit aikaiseksi ja kiitokset kansanpuolueen ryhmälle siitä, että tässä on saatu myös tarkistuksia aikaan ja ehkä EVPtä sitten tuetaan kahdeksatta kompromissia olemme päättäneet tukea siihen kahdeksanteen kompromissiin demareiden tekemää tarkistusta avoimuudesta. Mutta joka tapauksessa, jos tämä nyt sitten jäisi lopputulokseksi, niin me voisimme tukea tällaista tekstiä. Ja tämä Tämän sitten sanoimmekin jo ensimmäisessä näkemysten vaihdossa. Tämä puhuu tasapainosta siitä, miten, minkä, mitä tämä TTIP-sopimus on tarjoamassa. Kiitoksia sitten Charles Görens. Euh, <clears throat> Kiitoksia. No, minulla nyt ei ole tässä käsissä niistä tarkistusta, jota etsin, mutta tämä tarkistus Kompromissitarkistus kahdeksan. Sehän liittyy avoimuuteen, äh, prosessin avoimuuteen. Siinä pyydetään komissiota äh, pyrkimään äh, avoimuuteen. Minä haluaisin vielä tuoda erään seikan lisää tähän. Eli pyydetään, että komissio ja neuvosto ja jäsenvaltiot, koska jäsenvaltiot ovat niitä, jotka voivat päättää, onko mandaatti julkinen vai ei. Ei voi pyytää pelkästään komissiota olemaan avoimu, avoimempi, vaan täytyy myös muita pyytää hyväksymään avoimuus lähtökohdaksi. Minä toivoisin siis, että tässä viitattaisiin komission lisäksi myös neuvostoon. On Suullinen tarkistus siis kompromissiin kahdeksan teiltä. Compromise doesn't exist. No, ongelma on se, että kompromissi kahdeksikkoa ei ole olemassa enää. Kompromissi 8, oui, Kompromissi kahdeksan. Negotiating documents public, euh, mais qui rend les documents euh, publics? Siis kuka julkaisee neuvotteluasiakirjat? Äh, eihän sitä voi tehdä kuin jäsenvaltioiden suostumuksella. Komissio voi päättää, mutta sillä ei ole mitään vaikutusta, sillä ei ole oikeutta julkaista niillä, vain jos jäsenvaltiot hyväksyvät tämän julkaisun. Okay, I'll ask the rapporteur at the end to come back. Kysyn lopuksi vielä pyydän esittelijää palaamaan tähän, koska ymmärsin, että kompromissi 8 ei ole enää ja 81 tarkistus on kuollut, mutta Arne voi varmaan tähän vielä vastata myös myöhemmin. Heidi Hautala. Thank you very much. I... Kiitokset. Niin. Arne on todellakin tehnyt yhteistyötä kaikkien ryhmien kanssa. Ja pitkälti kaikki kompromissit ovat oikein hyödyllisiä. Myös jos ajattelemme tuota lopullista Intan raporttia, lausuntoa. Ja on hyvä todellakin keskittyä näihin kehitysasioihin. Ainoa ongelma on tällä hetkellä tuo numero neljä, sillä se on hyvin, hyvin optimistinen siitä, miten TTIP loisi uusia mahdollisuuksia kehittymässä oleville maille kauppa-asioissa. Ja uskon, että vilpittömyyden nimissä meidän täytyy ehkä sanoa, että saattaa niitä mahdollisuuksia kyllä syntyäkin, mutta ei välttämättä, joten ehkäpä kollegat eivät voisivat, kollegat voisivat vähän tasapainottaa tätä muotoilua tarkistuksen 41 mukaisesti. Mutta muuten sitten mielestäni tuo tarkist, kompromissi kahdeksan, en tiedä kuuluuko se tälle valiokunnalle tämä avoimuuskysymys, joten voisin jättää sen myös muille valiokunnille. Jos jokaisen valiokunnan täytyy sanoa tästä avoimesta jotain, avoimuudesta jotain, miksipä ei. Jos ajattelen tuota Görensin lausuntoa, Charles, hyvä, niin julkinen pääsy asiakirjoihin. Tunnen tämän aiheen, enkä ihan tarkkaan usko sitä, ettei komissio voisi julkaista näitä asiakirjoja, jos se noudattaa säännöksiä poikkeuksineen. Jäsenvaltiot eivät välttämättä itse pysty päättämään sitä, jos kyse on asiakirjoista, jotka ne ovat lähettäneet komissiolle. Mutta ehkä tämä on nyt jo vähän hämmentävää, mutta joka tapauksessa avoimuus on avainasia, mutta onko meidän todellakin tässä valiokunnassa siihen puututtava? Okay, thanks very... Kiitokset tästä. Ja Anlits varmaan palaa vielä tähänkin kompromissi kahdeksikon osalta. Ignacio ja sitten Manuela Sanchez. Ja Charles Görens haluaa vielä käyttää puheenvuoron. Ignacio. Grazie, Presidente. Kiitokset puheenjohtaja. Kiitokset Arne Liitsille. Myös kovasti. Tässä on tehty, hän on tehnyt todellakin hyvää työtä ja kuunnellut kaikkia, kaikkien näkemyksiä. TTIP-sopimus mielestäni on syntynyt vähän huonoon aikaan. Optimismia ei oikeastaan juuri ole va- vallalla. Ja jos ajattelen kaikkia erilaisia tutkimuksia, joita on tehty ja muiden valiokuntien näkemyksiä myös, niin on no jo, tosin on tietysti totta, että meidän täytyy keskittyä vain näihin kehitysasioihin ja jättää sitten muille valiokunnille nämä muut asiat tuo neljäs tarkistus, olen samaa mieltä kuin Heidi Hautala. Heidi Hautala on oikeassa. Onko tämä nyt todellakin niin optimistista? Kyllä uskon, että tästä syntyy myös kielteisiäkin vaikutuksia. Ja sitten taas tuo avoimuus ja kuuluuko tämä asia meidän valiokunnalle vaiko ei. Mielestäni avoimuus on absoluuttinen arvo ja silloin kaikkien pitää siitä puhua kaikilla unionin tasoilla neuvottelujen avoimuudesta erityisesti ja varsinkin tutkimuksista, jotka ovat johtaneet näihin tuloksiin. Siten voidaan välttää ongelmia, joita näillä sopimuksilla myöhemmin syntyisi. Muuten vain haluaisin onnitella esittelijää yhteistyöstä. Lola Sanchez. Ja Sanchez, kiitän puheenjohtaja. Kiitokset myös Arnelietsille valtavasta työmäärästä ja minä esittäisin muutaman kommentin ensiksi. Pyytäisin että tukisitte tuota 76 tarkistusta, jossa tuetaan vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan kanssa ja eri sidosryhmien kanssa. Ja todellakin tässähän on kyse juuri vuoropuhelun edistämisestä kansalaisyhteiskunnan kanssa, koska minä en oikeastaan pidä komission käyttäytymisestä suhteessa avoimuuteen esimerkiksi, ja siksi meidän täytyisi vaatia tämän vuoropuhelun lisäämistä myös kansain, kansalaisjärjestöjen kanssa, koska tähän mennessä komissio on toiminut toisella tavalla. Komissiolta täytyy vaatia avoimuutta, ja kansalaisyhteiskunta voi nimenomaan auttaa tässä avoimuusasiassa. Eilenkin käytiin Madridissa neuvotteluja näistä asioista ja kansalaisyhteiskunta todellakin painostaa ja, ja valvoo tätä tilannetta ja toivoo ja vaatii enemmän avoimuutta. Olen Ignacion kanssa samaa mieltä siitä, että tämä on demokratiassa kyllä kaiken kattava, kaikki rajat ylittävä tapaus, joten kaikkien valiokuntien täytyisi kyllä vaatia komissiota avoimuutta enenemässä määrin. Ja sitten tarkistus 80 jossa puhutaan kaikkien asiakirjojen julkaisemisesta ja minä kiinnittäisin huomiota siihen, että me tietysti vaadimme avoimuutta komissiota kaikessa, niin me haluamme nämä konsolidoidut tekstit myös käsiimme, mutta niitä on aika vaikea ja mahdotonkin nähdä. Niistä kuitenkin näkyisi sitten tuo neuvottelustrategia, jos ajattelee näitä konsolidoituja asiakirjoja, on se on neuvoteltu teksti Yhdysvaltojen ja komission välillä, mutta se on tietysti merkittävä, mutta se ei kerro meille sitä, miten on päästy eteenpäin. Eli myös komission kanta on alun perin merkittävää, ja että saamme sitten, meidän pitäisi tämä koko prosessi saada tietoomme, jotta saamme tietää, onko konsolidoidussa versiossa komission kanta esitettynä. Eli tämä musta, haluaisimme mustalla ja valkoisella kyllä nähdä kirjoitettuna. Ja on olemassa tuomioistuimenkin päätös siitä, että avoimuutta täytyy käyttää enemmän ja myös on olemassa tietysti asetus salaisena pitämisestä, mutta sitä ei saa käyttää kuitenkaan yleisenä sääntönä. Ja julkisasiamieskin on tehnyt tästä tutkimuksen ja, ja tässä on nyt kyse vakavasta kysymyksestä. Eli kyllä täytyy kaikkien valiokuntien kovalla äänellä perään kuuluttaa avoimuutta, koska ilman avoimuutta jäämme myös ilman kansanvaltaa. Kiitoksia. Charles, haluatko sanoa jotain? Euh, Lyhykäisesti minä esitin tuossa äsken suullisen tarkistuksen ja ehdotuksena oli, että lisättäisiin tähän and the member states. Ja kerron teille miksi. Minä viittasin tässä mandaatin julkaisuun ja mandaatin määrittelevät jäsenvaltiot ja se annetaan toimeenpantavaksi komissiolle. Komissio neuvottelee, mutta niin pitkään kunhan viimeinenkin jäsenvaltio, joka on vastustanut mandaatin julkistamista, kun se ei tätä kantaansa muuta, niin komissio ei voi tätä mandaattia ähm, muu, julkaista. Tämän vuoksi minä ehdotin, että otettaisiin tämä, nämä sanat mukaan tarkistukseen. Mutta Heidi on aivan täysin oikeassa sanoessaan myös, että komissio on se, joka päättää, millä luottamuksellisuuden tasolla se haluaa toimia parlamentin suuntaan, mutta vastuu täytyy olla sillä tavalla, että tässä on paljon vastuuta neuvostolla ja jäsenvaltioilla. Ja jos tässä on epäilystä, niin kyllä juridiselta yksiköltäkin voi tätä asiaa vielä kysyä. Say something else. Heidi, haluaisitko sanoa tähän jotain? Point, because... Ei, ei vaan tästä. Olen täysin tukemassa sitä vaatimusta, että jäsenvaltioiden pitäisi julkistaa mandaatti kun sen jälkeen se on hyväksytty. Kesti puolitoista vuotta minun mielestäni. Ja ainoastaan tiukan painostuksen asiasta se onnistui, Mutta nyt meillä on toinenkin esimerkki. Komissaari Malmström on pyytänyt tiedustelut, pyytänyt äh, jäsenvaltioita julkistamaan neuvottelu, äh, mandaatin näistä tisaneuvotteluista, jos on kysymys julkisista palveluista. Toivottavasti me olemme toivottavasti ei, ei tapahdu nyt kulttuurimuutosta, Jensensen mainitti tämän suuren huomion, joka on tavallaan laukaissut tämän, tämän muutoksen tapaisin. Mutta tämä on monimutkainen asia koskien sekä julkista, julkista sitä, että saadaan tutustua asiakirjoihin, että meillä on myös tietty mahdollisuus säilyttää asiakirjat luottamuksellinen. Mutta että nämä kaksi aikakohtaa pitää huomioida ja oikeudellisasian valiokunnassa päätimme aamulla, että me odotamme tätä selvitystä, joka on tekeillä, että voisimme tehdä johtopäätöksiä siitä, miten parlamentti pitäisi saada tietoa siitä tästä Lissabonin sopimuksen pohjalta, että parlamentilla on oikeus sanoa kyllä tai ei, esimerkiksi tehdä IP-tyyppisiin sopimukseen, jotta meidän täytyy saada täysi informaatio tässä ajasta. Ja on kysymys siitä keskeistä meille, että me saamme oikea-aikaista tietoa asioista että, et, tässä on tietenkin vaarana se, että teemme siis puolitien, puolivillaisia vaatimuksia, kun taas toisaalta vaaditaan todellakin kunnollista huomion osoittamista, mutta en oikein tiedä. Yeah, I mean, we'll, we'll, we'll ask... Uh, no, nyt kysytään Arnelta, koska Charlin täytyy esittää kom- kompromissin tarkistus, kompromissi enää olemassa, ja Arnen täytyy sitten ö, ö, jonkunlainen tarkistus luoda, mutta tänään ei kaikkea täällä valiokunnassa täydy avoimuuden osalta ratkaista. Kuten sanoitte, tämä on tärkeä asia, iso asia koko parlamentissa. Tämä on lausunto Intan tekstiin. Ei unohdeta tätä, tätä. ja Intalla on sitten Inta voi ottaa sen mukaan oman tekstiinsä. Kenties Inta nyt tekee tätä tutkimusta, koska aihe on hyvin monisyinen. Meidän ei tarvitse sitä ongelmaa täällä nyt ratkaista. Ja ei valiokunta nyt myöskään anna viimeistä sanansa tähän asiaan. Tämähän on vasta ensimmäinen lausunto tähän. Me voimme vielä tätä tarkastella paljon. Koordinaattorit miettivät, pitäisikö meidän vielä tutkia TTIPin kehitysvaikutuksia ja niin edelleen. Mutta sitten kun tiedämme enemmän tuosta toisesta asiasta, niin tiedämme myös enemmän sitten TTIPistäkin. Arne, Ennen kuin annan sinulle puheenvuoron, niin komissio haluaa käyttää puheenvuoron vielä. Herra Edouard Bourgieu kauppapääosastolta. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. No muutama huomio ttip ja kehitysasioihin. Ensiksi huomauttaisin, että tietysti on kyse hyvin merkittävästä asiasta ja sopimuksen täytyy taata kehityspolitiikan kanssa johdonmukaisuus. Komissio on kiinnittänyt tähän asiaan huomiota ja seuraavassa kertomuksessamme kehityksestä. Myös tämä on otettu varmasti huomioon laajastikin. Ja kun tietysti tiedämme Yhdysvaltain ja eurooppalaisen talouden painoarvon, kehittymässä olevissa maissakin, niin kaikki mitä Euroopassa ja Yhdysvalloissa tapahtuu, niin vai, saattaa vaikuttaa suoraakin kolmansiin maisiin, maihin huomattavasti ja erityisesti kehittymässä oleviin maihin. Ja tämä aihe on jo osittain käyty läpi komission toteuttamassa ja tilaamassa tutkimuksessa. Se tilattiin talouspoliittiselta tutkimuskeskukselta ja siinä mainittiin myönteisestä vaikutuksesta kolmansiin maihin, eli TTIPn myönteisistä vaikutuksista kolmansiin maihin ja erityisesti sellaisiin maihin, joiden tulot ovat hyvinkin heikot ja alhaiset. Eli näihin maihin kiitettiin erityistä huomiota ja yksityiskohtaisesti. Tässä tietysti täytyy myös miettiä tuota kestävyysvaikutustutkimusta neuvottelujen rinnalla ja sen tuottamia tuloksia. Ja näin se, miten komissiossa asia nähdään on se, että tässä on ehkä kaksi eri ulottuvuutta. Ensiksi tuo perinteinen uh, kauppavaihtosopimus ja sitten taas nämä uudemmat asiat, jotka liittyvät sääntö, sääntöyhteistyöhön Yhdysvaltain kanssa esimerkiksi. Ja tästä perinteisestä asiasta, eli kauppavaihtokysymyksistä, ja kyse on silloin bruttokansantuotteen kasvusta sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa, kun kyse on suurista miljardimääristä, sadoista miljardeista. Ja myös sitten tämä vaikuttaa osittain kolmansiinkin maihin. Toisaalta sitten tämä toinen ulottuvuus suhteessa kolmansiin maihin ja kilpailunäkymä – pääsystä eurooppalaisille markkinoille ja yhdysvaltalaisille markkinoille on tietysti olennainen. Myös selvää on, että jo, tämä vaikuttaa tietysti kauppavaihtoon, mutta yleisesti ottaen, jos ajatellaan näitä vähiten kehittyneitä maita ja vähiten tuloja saavia maita ja kymmenen päävaltiota jotka ovat vähiten kehittyneitä ja vienti- ja tuontisuhteita, niin itse asiassa niiden pää kymmenen päätuotetta ei joutunut kärsimään tästä aikaisemmasta Yhdysvaltain ja Euroopan välisestä sopimuksesta. Eli tämä tuo sitten tietynlaista näkökulmaa näihin tuonti- ja vientisuhteisiin köyhimpien maiden ja unionin ja Yhdysvaltain välillä. Tämä ensiksi näistä vapakauppasopimusten perinteisistä kysymyksistä. Ja toiseksi sitten tuo säännöstö, säännöspuoli on käyty keskustelua sopimuksen vaikutuksista myös siihen, että nämä esteet pääsyksi Euroopan markkinoille saattavat nousta muiden maiden suuntaan. Ja kiinnittäisin huomiota nyt tähän ttip ja näihin muihin kauppasopimusmalleihin. Periaatteessa se ei vaikuta mitenkään näiden esteiden vahventamiseen. Kyse on kaupan helpottamisesta yhteen suuntaan, mutta ei ole kyse siitä, että esteitä rakenneltaisiin sitten muuhun suuntaan. Tässä on mainittu tuosta säännöstöjen yhdentämisestä mutta yhdysvaltalaisten kanssa, mutta ei se sitten vaikuta sen enempää muuhun. Me tässä vaaditaan tietysti enemmän avoimuutta ja konsultointia tietenkin merkittävimmistä kysymyksistä Tämä on pikemminkin myös kolmansien maiden kannalta myönteinen asia, jos Yhdysvallat ja Eurooppa pääsevät suurin piirtein samantyyppisiin lopputuloksiin. Tämä on pikemminkin myönteistä kuin kielteistä. Ja sitten tietysti vielä tuo alakohtaisuus eri aloihin, alojen vaikutukset, eurooppalainen ja yhdysvaltalainen lähestymistapa on globaalisti oikeastaan samantyyppinen esimerkiksi riskiarvioinnissa ja monilla teollisuuden aloilla, vaikkapa autoteollisuudessa, hyvinkin samanlainen muutenkin. Ja meidän näkemyksemme ovat tunnetusti samantyyppisiä. Ja näin sitten eri alojen toimijoille tarjotaan varmuus siitä, että toimitaan samantyyppisesti eikä vaadita kahteen eri kertaan samaa asiaa. Ja tämäkään nyt ei vaikuttaa haittavasti kolmansiin valtioihin. Tämä saattaa pikemminkin helpottaa kolmansien valtioiden to- toimintaa, kun toimitaan näin selkeästi samalla tavalla. Ja sitten maailman kauppajärjestöstä tässä tekstissännekin, lausunnossannekin on siitä muutama sananen Yhdysvallat ja Eurooppa, jos ne pääsevät yhteisymmärrykseen tietyistä kysymyksistä, niin monenvälisesti monenvälisessä kaupankäynnissä ei ole pelättävissä, että nämä päätökset suoraan siirtyisivät sinne. E, mutta Yhdysvallat ja Eurooppa voivat tietysti tuoda nämä monenvälisiin neuvotteluihin myös mutta nythän ne ovat aika jumissa nuo monenväliset kansainväliset neuvottelut joka tapauksessa. Ja tämän globalisoinnin säännöstely on tietysti merkittävä asia, jos Yhdysvallat ja Eurooppa ryhtyvät tässä aloitteellisiksi, niin silloin voitaisiin osoittaa, että yhteisymmärrykseen voidaan päästä ja aika eriävistäkin, eriävilläkin mantereilla, kuten Yhdysvalloissa ja Euroopassa, ja tällainen yhdistyminen saattaisi sitten edistää myös neuvotteluja vähän nopeammin myös maailmanlaajuisella tasolla. Ja vielä muutama sana avoimuudesta, se on käynyt esi, esille useaan otteeseen tässä keskustelussa. Ja totta kai se on komission jäsenen päätavoite myös muutenkin. Eli tosiaankin on nyt avoimuus otettu vakavasti myös komissiossakin ja tämän tyyppisissä neuvotteluissa varsinkin ja myös sitten eri säännös kysymyksissä, koska tästä on syntynyt niin paljon kysymyksiä pitkin puoli, poikin Eurooppaa, joten kyllä tämä asia on otettu huomioon. Ja me emme puolueettomasti arvioiden koskaan ole kahdenvälisissä neuvotteluissa olleet niin avoimia kuin nyt. Neuvottelumandaatti on myös julkaistu. Sitä monet harmittelivat, että näin ei alun perinkin toimittu, mutta komissio sitten päätti julkaista tämän mandaatin ja lisäksi on komissio on muutenkin toiminut varsin avoimesti ja varsinkin niissä asioissa, mitä komissio itse voi tehdä ilman jäsenvaltioita. Eli tässä komissio voi julkaista asiakirjat, joita neuvotteluihin tuodaan ainakin tammikuun alusta näin on toimittu. Komissio on julkaissut suurimman osan neuvotteluasekirjoista ja erityisesti oikeastaan kaiken, mikä koskee tätä säännöstelypuolta, mikä onkin koko neuvottelun ytimessä. Kiitos. Kiitoksia ihan selventääkseni. Kun tapasin Strasbourgista komission jäsen Malmströmin, niin hän Mainitsitte tutkimuksen äh, vaikutuksesta kolmansiin maihin. Milloin me voimme odottaa tuota tutkimusta? Study. Niin, tämä tutkimus on julkaistu kaksi vuotta sitten. Se on erillinen tutkimus ja siihen on lisätty tuo kolmansien maiden äh, kysymys ja se liittyy tähän kestävyysvaikutusarviointiin. Siinä oli mukana kolmansien valtioidenkin tilanne, myös nuo alhaisen tulotason maat. Tämä on mielenkiintoista, koska meillä oli tapaaminen puhemies Schulzin kanssa ja hän sanoi, että tässä äh, pihakkoin saadaan uusi tutkimus vaikutuksista lähialueihin. No, erikoista tämä kerrottiin meille erityisesti Schulzin työryhmässä. Nyt olisi mielenkiintoista kuulla, tapahtuuko todella näin. Kolme minuuttia jäljellä vielä. Charles, onko tämä hyvin kiireellistä, koska haluaisin vielä antaa Arnille puheenvuoron. Kaksi sekuntia. Niin, kysymys komissiolle. Meitä kiinnostaa valiokuntana tietysti se, miten tämä vaikuttaa AKT-maihin, jotka tuovat unioniin, kun nämä laatuvaatimukset muuttuvat. Eli siinähän sitten, siitähän sitten syntyy vaikeuksia päästä tähän, tälle valtavalle talousalueelle. Ja sitten voitaisiin tarjota tällaista teknistä apua näille AKT-maille, jotta ne voisivat sitten myös tulevaisuudessa helpommin tuoda tuotteitaan. Onko tämä otettu huomioon? Think we had a response because minä luulen, että saimme jo vastauksen tähän. No, odotetaanpa nyt vielä tätä tutkimusta, koska uskon, että vastaus on se, että meidän standardimme ovat joka tapauksessa monessa asiassa korkeampia kuin amerikkalaisilla. AKT-maiden täytyy vastata näihin standardeihin, jotka ovat jo täällä korkeammalla kuin useimmiten amerikkalaiset standardit. No meidän täytyy kuitenkin lopettaa kokous. Herra Leitz vielä loppusanat tähän. Suuret kiitokset näistä paljosta puheenvuoroista. <clears throat> Haluan komissiolle esittää äh, hämmästykseni siitä, koska komissaari oli todellakin ilmoittanut tänne, olisin olettanut, että te olisitte myös olisit antanut hieman taustaja sille tälle puheenvuorossanne. Siksi meille, meillä on erityisen tärkeää, että tämä valiokunta Tismal tekee tämän lausunnon. Meillä oli sellainen tilanne Saksan parlamentissa, jossa eri selvitykset sitten olivatka yhden tekijän laatimia. Täällä nyt on, ei ole riittävää pohjaa tehdä päätöstä, siksi onkin tärkeää, että me teemme tämän lausunnon. Mitä tulee näin, Rova Hautalan kysymyksiin, kompromissit kolme ja neljä. Valitettavasti et ole paikalla, mutta näitä, niistä neuvoteltiin nämä nelonen ja tämä oli kuitenkin tarkoitus laatia tasapainottaa sillä tekstiä. Konsolidoidut teksti siitä puhuttiin keskustelussa. Valitettavasti ei puhuttu konsolidoidusta teksteistä. Se on sinänsä aika, aika jännittävä konsepti. Meille oli tärkeää äh, kaikki dokumentit, mukaan lukien nämä neuvotteludokumentit, eh, eh, ehkä pitää keskustella tästä eteenpäin. Ei nyt voi olla niin, että kansalliset parlamentit saavat enemmän tietoa kuin Euroopan parlamentti Siksi tätä täytyy vielä, äh, tässä täytyy kehittää läpinäkyvyyttä. Siinä mielessä tämä on ollut toinen keskustelu. Herra Görens, te, teillä oli tämä suullinen tarkistus, ymmärsin sen niin, että siis se on edelleenkin suullinen tarkistus, sitä ei tarvita kirjallisesti siis, ja kysymys, joka tässä nousi esille, se oli kysymys, äh, ja jäsenvaltiot, se oli tämä minun lisäykseni, näistä täytyy puhua äh, ne kesken tänä iltapäivällä ennen kuin äänestämme. Muilta osin äh, ehdotan, että 81 tarkistus ja, ja silleen, mutta täytyy tietenkin tästä vielä sopia. Täytyy katsoa, ehkä oikeudellinen yksikkö voi sitten tämän asian selvittää. Tämä lyhyenä loppupuheenvuorona. Okay, well, I'll leave you to sort out with Charles Goins this. No, annan teille nyt aikaa tänään kello 15 mennessä sortterata tämän asian. Ja komissio voisi vielä selvittää tämä tutkimusasia hyvinkin kiireellisesti. Minä kuulin tästä nyt ja minä tarkastaisin vielä henkilökunnalta, että onko uusi tutkimus tulossa, että olisi hyödyllistä ja esittelijä voisi sitten kysyä paikalla olevilta ihmisiltä Äänestyslausunnosta on tänään iltapäivällä kello 15. Meillä on kompromisseja. Toivottavasti tämä äänestys menee jouhevasti eteenpäin. Muistuttaisin, että me palaamme vielä tähän asiaan toivon mukaan sen jälkeen, kun komission uusi tutkimus on nähty. Kiitokset ja nähdään kello 15. Hyvää lounasta ja kiitos tulkeille ylimääräistä minuutista.